ja annankin puheenvuoron komissaari Dimasille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin kun puhun ensimmäistä kertaa uudelle Euroopan parlamentille, haluan osoittaa myötätuntoni kaikille niille, joita nämä metsäpalot ovat koskeneet. Komissio on pyrkinyt käsittelemään monissa jäsenvaltioissa riehuvia metsäpaloja monella tavoin. Meidän tarjoamamme apu lentokoneen muodossa antoi tukea näille maille, joissa metsäpalot riehuivat, ja kiittäisin Euroopan parlamenttia erityisesti siitä, että rahoitus saatiin tälle ohjelmalle ja apu saatiin perille. Tämä pilottihanke on osa, pieni osa, mutta kuitenkin osa niiden toimien täytäntöönpanoa, jotka olemme aloittaneet Michel Barnierin aikakaudella aikana. Ja haluaisin kiittää häntä erityisesti. Tämä pilottihanke, siinä puhutaan kansalaisten suojelusta, siviilisuojelusta luonnonkatastrofien kohdatessa. Ranska, Espanja, Italia sekä muut EU-maat pystyivät nyt tarjoamaan apuaan Kreikalle, Italialle, Portugalille ja muille maille, joissa metsäpalot riehuivat. Olemme saaneet kaksi yhteisön lentokonetta, jossa on paljon torjuntavälineitä ja nämä ovat tehneet yhteistyötä kansallisten palotorjunta lentokoneiden kanssa. Tämä apu on hyvin tärkeää, kun pyrimme kehittämään riippumatonta eurooppalaista palotorjuntayksikköä. Viimeaikaiset metsäpalot ovat aiheuttaneet sen, että asiantuntijat ja lehdistäkin on vedonnut meihin, että meillä olisi yhtenäiset toimet, tehokkaat ja välittömät toimet, kun kansalliset palotorjuntaviranomaiset eivät pysty pärjäämään itsenäisesti. Siksi on ponnisteltava, jotta saisimme tällaisen riippumattoman palotorjuntayksikön EU-tasolla, jotta voisimme apua antaa apua näille metsäpaloalueen kansallisille viranomaisille. Euroopan parlamentin apu on ollut tässä hyvin tärkeää, että olemme saaneet tämän rahoituksen mm, palotorjunnalle 39. asti, 36. alkaen, niin Euroopan komission aloitteesta palotorjunta lentokoneita on käytetty monissa Euroopan maissa – erityisesti kuudella alueella, missä käytettiin tätä Euroopan siviilikriisihallintamekanismia mekanismia kertoja Italiassa, Kreikassa ja Portugalissa erityisesti, ja muut maat olivat tässä myös mukana. Palotorjunta, lentokoneet toimivat EU-lipun alla sen sijaan, että ne olisivat toimineet yhden yksittäisen valtion nimissä. Tällä pyritään kuromaan umpeen se aukko, joka meillä oli palotorjuntakapasiteetissa ja pyrimme näin tukemaan näitä kansallisia viranomaisia ja niiden toimintaa Portugalissa, Etelä-Ranskassa, Etelä-Italiassa, Kreikassa, Atikan alueella aivan erityisesti Siellähän metsäpalot riehuivat pitkään. Hyvät kuulijat, olemme tunnustaneet, kuinka kiireellinen tällainen asia on ja miten se vaatii Euroopan tasoista toimintaa. Ja toivomme, että pystymme nopeasti reagoimaan tällaisiin tilanteisiin, torjumaan tulipaloja ja muita kans, luonnon katastrofeja, joita voi tapahtua. Olivat ne sitten luonnonkatastrofeja tai ihmisten aiheuttamia luonnonkatastrofeja. Erityisesti haluaisin kommentoida metsäalan osallistumista tähän toimintaan. Επίσης υπάρχουν επιχειρήματα ότι... Komissio haluaa olla hyvin aktiivinen kansalaisten suojelussa. Tarvitsemme eurooppalaiset, eurooppalaiset ähm, ponnistelut yhdessä. Olemme todenneet, kuinka tärkeää on saada työvoimaa ja investoida riittävästi tälle alalle niin, että näitä metsäpaloja voidaan välttää tulevaisuudessa ja metsäpalojen lisäksi tietenkin muitakin luonnonkatastrofeja. Tähän koko asiaan liittyy ihan käytännön ongelmia, muun muassa koordinaatio, kun pyritään torjumaan metsäpaloja, ja on katsottava, millaisia painopistealueita olisi tulevaisuuden kannalta mm, mietittävä miten tulevaisuudessa eurooppalaiset mm, palotorjuntayksiköt, miten niitä voidaan koordinoida ja ottaa esimerkkiä siitä, mitä Kreikassa ja Portugalissa tapahtui. Laadimme tästä yhteenvetoraportin. Komissio lähettää tämän neuvostolle sekä Euroopan parlamentille käsiteltäväksi. Se on yhteenveto tämän kesän pilottihankkeen toiminnasta metsäpalotorjunnassa. Ministerineuvoston, komission ja Euroopan parlamentin on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän äh, siviilisuojelumekanismin kehittämiseksi. Jäsenvaltioiden on oltava myös aktiivisia, koska on hyvin tärkeää, että investoimme myös näiden metsäpalojen ennaltaehkäisyyn. Jos katsomme vähän taaksepäin ajassa vuoteen 2001, jolloin ensimmäistä kertaa paljon pienemmässä mittakaavassa tällaista mekanismia käytettiin ja sitten vuodesta 2005 eteenpäin eh, interventioiden määrä kasvoi viisinkertaiseksi sekä EUn sisällä että EUn ulkopuolella. Toimintamme kasvoi 50 prosentilla sekä sisäisesti että ulkoisesti ja koordinaatiota on myös kehitetty huomattavasti Tämän siviilien suojelun mekanismin käyttäminen on hyvin tärkeää. Me tunnustamme, kuinka tärkeää on äh, tulla väliin hyvin nopeasti. Näemme tämän tsunamin sekä hirmumyrsky Katarinan yhteydessä, kuinka tärkeää on reagoida. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun todella meillä on EU-voimia ihan paikan päällä käytännön toiminnassa. Paljon on vielä tehtävää, mutta kun luette tämän raportin aiheesta, olette, näette kuinka pitkälle olemme päässeet tässä kansalaisten suojelumekanismin käytössä ja miten voimme suojella Euroopan kansalaisia ja ympäristöä myöskin. Kiitos. Kiitoksia. Komissaari Dimas, sitten aloitamme keskustelun ja ensi ryhmien puolesta käytetään puheenvuorot. Ensinnäkin edustaja Skila Kakis, Euroopan kansanpuolueen puolesta kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Joka vuosi Etelä-Euroopassa on tuhansia hehtaareja metsää, joka palaa ja tuho on systemaattista. Tulevina vuosikymmeninä ongelmasta todennäköisesti tulee pahempi, joten 30-40 vuoden kuluttua voimme nähdä, että mitä tahansa tehdään kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, ilmastotilanne kuitenkin pahenee erityisesti Etelä-Euroopassa. Ja voimme nähdä, kuinka herkkä ympäristö on ja millaisia kielteisiä seuraamuksia tästä koituu. Eli tulevaisuudessa meillä on vielä laajempia tulipaloja ja paljon suurempia riskejä. Normaalioloissa jäsenvaltiot tietysti hoitavat metsäpalot. Ja jäsenvaltiot Etelä-Euroopassa torjuvat tuhan, satoja metsäpaloja vuosittain. Mutta kun puhutaan erityistilanteista ja vaikeista, hyvin tuhoisista metsäpaloista, silloin on tärkeää, että ollaan solidaarisempia. Eli EPP-ryhmän puolesta ehdottaisin, että meidän pitäisi keskittyä seuraaviin kohtiin erityisesti. On tärkeää kehittää yhteisön väline, jotta välittömästi voidaan ryhtyä toimeen. Vaunia on esimerkiksi tehnyt työtä tämän parissa. Ja myöskin pitää varmistaa, että Euroopan solidaarirahaston varat käytetään oikein ja että niiden avulla torjutaan Etelä-Euroopan metsäpaloja. Meillä pitää olla enemmän koordinointia ja solidaarisuutta, ja meidän on toimittava mahdollisimman pikaisesti, ja kehitettävä eurooppalaista politiikkaa luonnonkatastrofien osalta. Mitä tulee omaan maahani ja niihin kansalaisiin, jotka erityisesti ovat kärsineet metsäpaloista, haluaisin tukea päätöslauselmaa tästä aiheesta. Meidän pitää muistaa tämä tilanne ja tämän erityisen vaikea ongelma koko Etelä-Euroopalle. Kiitoksia. Sitten sosialistien ja demokratian edistyksen alliansin puolesta rouva Podimaatta, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari. Tänä vuonna jälleen kerran olemme nähneet uusiutuvan kertomuksen tästä metsäpalotilanteesta. Palaamme tähän keskusteluun joka syksy ja pyrimme saamaan ihmisiä mukaan. Satoja tuhansia hehtaareja on palanut, ekologinen hävikki on kamala ja samaan aikaan on katsottava, mitä Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Ranskassa on tapahtunut. Yksi asia, joka komissaari on aivan selvää. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että voimme vain katsoa, mitä tapahtuu. Meidän on opettava siitä, mitä on tapahtunut. Olette puhuneet nyt yhteisestä siviilisu- siviilien suojelumekanismista ja sen käytöstä. Kuitenkin tässä pyritään vaan nyt korjaamaan niitä virheitä, joita kansalliset hallitukset ovat tehneet aikaisemmin sen sijaan, että puhuttaisiin oikeista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Meillä ei ole tiukkaa lainsäädäntöä, jota sovelletaan esimerkiksi metsän istuttamisessa palaneiden metsien tilalle. Tarvitsemme kunnon rahoitusta tämän ongelman ratkaisemiseksi yhteisön tasolla eh, sen lisäksi, että tarvitaan tietenkin tällaisen siviilien suojelun mekanismi, tarvitsemme solidaarisuusrahaston, meidän on vähennettävä sitä byrokratiaa, joka liittyy tämän tyyppiseen toimintaan. Komissaari, tiedätte varmasti paremmin kuin me, että kohtaamme tässä aivan uuden, jos voi sanoa sukupolven metsäpalloja. Ne ovat paljon intensiivisempiä tasoltaan ne vaikuttavat eteläisen Euroopan ja Välimeren alueen metsiin ja maihin. Meidän on uudelleen mietittävä metsäpolitiikkaamme, on varmistettava, että meillä on parempi kyky torjua ja ennaltaehkäistä metsäpaloja, ja tämä on nähtävä kokonaisuudessaan sen asian yhteydessä, miten ilmastonmuutosta torjutaan. Kiitos. Kiitoksia sitten Euroopan liberaalidemokratian liiton puolesta. Rouva Bilbao, puolitoista minuuttia. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenen näistä selvityksistä. Meillä pitää olla yhteisön tason politiikkaa liittyen ennaltaehkäisyyn. Näitä metsäpaloja nyt on ollut ja olemme nähneet, että niitä on ollut koko kesän ajan. Myöskin haluaisin sanoa, aluksi haluaisin muistuttaa nel, neljästä palomiehestä. Haluaisimme muistaa heidän perheitään, he saivat surmansa Tarragonan läheisyydessä hiljattain. Me tarvitsemme ennaltaehkäisypolitiikkaa, mutta myöskin koordinaatiopolitiikkaa. Emmekä saa unohtaa sitä, että monet metsäpalat, joita on syttynyt, niihin liittyy spekulatiivinen politiikka, urbanisaatiopyrkimyksiä ja hyvin monet ihmiset ovat tässä epäilyksen kohteena. Ja myöskin Euroopassa meidän pitää parantaa turvallisuutta ja meidän pitää yhtenäistää rangaistuksia näiden ekologisten rikosten osalta. Ja meidän täytyy myöskin analysoida sitä, että voisi olla eurooppalainen pidätysmääräys. Sitten meidän pitää antaa ammattilaisille riittäviä resursseja, jotta voimme kehittää innovatiivisia mekanismeja, joiden avulla voimme mitata lämpötiloja ja tuulia – Tällä tavalla voimme suojella kaikkia EUn kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia vihreiden ryhmän puolesta, herra Trimopoulos. Kolme minuuttia. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Todellakin on kiinnostavaa, että kreikkalaiset ovat tuoneet tämän esille Tämähän koskee koko Etelä Euroopan unionin eteläosaa, jossa näitä metsäpaloja tapahtuu ja suuria pinta-aloja on tuhoutunut, elämisen laatu ja luonnon monimuotoisuus ja alueellinen kehitys ja kansalaisten elämä ovat kärsineet tästä. Metsäpalot, niin kuin Kreikassa on taannoin nähty, ovat, johtuvat usein puutteellisesta metsäpolitiikasta tai tai sellaista metsäpolitiikasta, joka, on ristiri, joka vaihtelee alueelta toiselle. Ja valitettavasti molemmat suuret puolueet ovat yrittäneet vähätellä tätä ja tavallaan ovat, ovat vähätelleet metsien perustuslaillista suojelua. Kuitenkin on tärkeää suojella asutuksia, mutta tämä on myös osittain johtuvainen jätehuollosta usein, kun alibee käytetään ja silloin kun puhutaan järjestelmistä syiden selvittämisestä, niin silloin meidän täytyy painottaa ennaltaehkäisyä, riittävän aikaista palontorjuntaa koordinoinnilla toimenpiteillä. Näissä puitteissa meidän täytyy panna täytäntöön yhteinen eurooppalainen kestävä politiikka metsien osalta meidän täytyy huolehtia siitä, että varat saadaan kyseisistä rahastoista, jotka ovat solidarisuusrahastojen luonteeltaan ja että niitä varoja myös käytetään järkevästi ja kestävällä tavalla. Ne varat, joita on käytössä kyseisiä alueita varten, niiden täytyy, niitä täytyy jyvittää tiettyjen toimenpiteiden pohjalta, muun muassa metsitykseen. Täytyy sanoa selvästi, että ne täytyy maksaa takaisin niistä jäsenvaltioista, jos käy ilmi, jos kävisi ilmi, että näitä varoja on käytetty matkailuun tai sitten asutustoimintaan. Tämä on jotakin sellaista, jossa, josta parlamentti on esittänyt suosituksia ja päätöslauselmia riittävän aikaisesta palveluntarjonnasta. Valitettavasti nämä suositukset ovat jääneet vain pelkälle paperille. Minusta pitkäaikainen metsien suojelu ja luonnon monimuotoisuus on mahdollista, jos harjoitetaan kestävää ennaltaehkäisypolitiikkaa alueellisella ja kansallisella tasolla niin, että myös kunnanhallinto on mukana, että väestö on mukana ja luodaan uusia vihreitä ammatteja, Tietenkin koulutus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa, tarkoittaa myös palokunnan koulutusta. Meidän täytyy panostaa tehokkuuteen ja riittävän oikea-aikaiseen ennaltaehkäisyyn voimistavalla jatkuvaa palontorjuntaa, kuten komissaari sanoi, mutta joka tapauksessa näissä puitteissa haluaisimme esittää parlamentille päätöslauselma. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta yhteisesti toimimme, toimisimme jäsenvaltioiden kesken, jotta pystyttäisiin no-, ennaltaehkäisemään näitä luonnonkatastrofeja, mutta meidän täytyy myös huolehtia Euroopan unionin varojen oikeasta käytöstä. Tämä me olemme velkaa lapsillemme. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Schuntis GUE-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Toivottavasti lausuin nimen oikein. Kiitos puhemies. Maani Kreikka on kärsinyt tuhoisista metsäpaloista jo kolmatta vuotta. Vuonna 2007 alkaen niin tämä onkin jo tullut sanotuksi täällä, mutta tämä on jatkuva ongelma ja riittävää suojelua ei ole saatavilla. Atena esimerkiksi on eurooppalainen pääkaupunki, jossa on vähiten viheralueita ja eniten äh, ilmansaasteita johtuen juuri näistä metsäpaloista. Jos katsomme ilmastonmuutosta ja mietimme niitä tapahtumia, joita eteläisessä Euroopassa on ollut, kansalliset politiikat EU-politiikan e myötä ovat riittämättömiä toistaiseksi, koska on tunnustettava, että tarvitsemme ympäristöpolitiikkaa, jonka avulla tätä ilmastonmuutosta voidaan torjua. On tärkeää, että kun metsäpalot koettelevat alueita, meillä täytyy olla joustavampi lähestymistapa verrattuna äh, tähän mennessä äh, toteutettuihin toimenpiteisiin. Kysynkin komissaari Tiimakselta, onko, kehitelläänkö nyt tällaisia metsäaluerekistereitä ja kartastoja ja äh, laaditaanko rahoitusta, jotta voidaan varmistaa, että näillä korkearikin alueilla metsäpaloja ei pääse kehittymään. Metsittäminen on myös hyvin tärkeää työtä. Mitä tapahtuu, jos emme tee mitään? Meidän on keskusteltava näistä asioista edelleen uuden hallituksen kanssa, kun vaalit on käyty Kreikassa muutaman viikon kuluttua. On siis katsottava, mitä tulee tapahtumaan Atikan alueelle. Ja haluaisin toivottaa herra Dimakselle hyvää nimipäivää. Kiitoksia seuraavaksi neljän minuutin ajan vapaa- ja demokraattisen Euroopan puolesta edustaja Savela. Kiitoksia puhemies. Olin tyytyväinen, kun kuulin, mitä te sanoitte. Se, mitä sanoitte, se oli vastaus siihen kirjeeseen, jonka lähetimme teille metsäpalojen toisena päivänä. Silloin me ehdotimme, että ruvettaisiin yhteistoimiin Etelä-Euroopassa metsäpalvelujen torjumiseksi. Ja hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia myöskin tehtiin, ja komission jäsen olemme tyytyväisiä siihen, että kaikki muutkin kreikkalaiset jäsenet ja espanjalaiset jäsenet tukevat tätä ajatusta, että meillä olisi yhteinen lähestymistapa Euroopan parlamentissa ja pyrkisimme yhdessä kehittämään eurooppalaista strategiaa, joilla voimme käsitellä luonnonkatastrofeja. Komission jäsen, ilmastonmuutos johtaa tulviin ja metsäpaloihin. Mielestäni ilmastonmuutos on hyvin vakava rakenteellinen ongelma. Metsäpalot ja tulvat kuten äskettäin olemme nähneet. Eli meidän ei pidä ajatella pelkästään lyhyellä aikavälillä. Meidän pitäisi luoda pohja pitkän aikavälin strategialle, ja siitä syystä Välimeren maiden hallitusten on kehitettävä kunnollista politiikkaa, jossa tunnustetaan, että meillä pitäisi olla mekanismi, johon tekin viittasitte. Tämä pitäisi tehdä solidaarisuuden nimissä. Usein Pohjois-Euroopan maat lähestyvät näitä asioita toisella tavalla. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, me voimme nähdä, kuinka nopeasti se etenee. Luonnonkatastrofit johtuvat tästä, ja se on ehkä hiukan erilaista Pohjois-Euroopassa. Eli meillä pitää olla strategia ennaltaehkäisyyn ja tällaisten katastrofien torjuntaan. Tällä hetkellä meillä on vain pieni yksikkö, se on tehnyt hyvää työtä kesällä. Ja mielestäni on tärkeää, että tätä yksikköä kasvatetaan. Ympäristöasioista vastaava komission jäsen voi viedä tätä eteenpäin sekä komissiossa että neuvostossa. Eli Euroopan parlamentin jäsenet etelä-eurooppalaisista maista, me tarvitsemme yhteistyötä hallitusten välillä. Tuen sitä, mitä Dimas ja komissio ehdottavat. Viime kädessä tästä on etua kaikille Etelä-Euroopan maille. Ja olen katsonut EPPn ehdotusta ja voin sitä tukea. Ja olen myöskin iloinen siitä, että tämä päätöslausema on laadittu. Päätöslausemassa on toinen kohta, jota haluaisin korostaa. Ja EPP on sitä korostanut. Eli nyt ennen Kööpenhaminan ilmastokokousta yhä enemmän kiinni, huomiota pitää kiinnittää luonnonkatastrofien ennaltaehkäisystrategiaan. Ja tähän tarvitaan myöskin budjettia, jotta voimme torjua ja ennaltaehkäistä luonnonkatastrofeja. Kööpenhaminassa meidän täytyy kehittää kunnollinen yhteisön mekanismi metsäpalojen torjumiseksi. Ja sen pitäisi olla yksi painopistealueesta eurooppalaisessa strategiassa, kun torjumme luonnonkatastrofeja. eli toivottavasti painotatte tätä kysymystä. Kiitos. Kiitoksia sitoutumattomien puolesta herra Obermeier, kaksi minuuttia. Arvo rouva puhemies, hyvät kollegat, se mitä tänä kesänä on Kreikassa tapahtunut, sen ei pitäisi saada toistua koskaan enää Euroopassa. Kaiken kaikkiaan 75 paloa, joista 60 oli hallitsemattomia ja äh, Atenan pohjoisosassa äh, pääkaupungin lähellä tapahtuvat erityisen pahoja paloja. Tässä on ne on, siinä on käytetty pitkälti vapaa-palokuntia ja muita vapaaehtoisia voimia, koska äh, palot syttyivät täysin hallitsemattomasti ja se aiheutti melkoisia ihmisiä tragedioita. Kunnioitan vapaa, vapaa-palokuntien kollegoita, joiden varustus ei ole kuitenkaan tekniikan viimeisellä tasolla ja kun sanoin kolleita ja tovereita, niin sanoin siitä syystä, että olen vuosi tolkulla ollut myös itse Itävallassa vapapalokuntalainen ja voin tuntea solidarisuutta ja myötätuntoa näitä kollegoita kohtaan. Ja haluaisin todeta komissiosta seuraavaa. Minusta on hienoa, että Euroopan eurooppalaiset jouk- eurooppalaisia joukkoja voitaisiin käyttää silloin, kun paikalliset joukot eivät riitä, mutta olen vakuuttunut siitä, että että on parempi auttaa itse itseään. Siitä syystä minusta on tärkeää, että väestönsuojelumekanismeja kehitetään. Voin vain suositella ja ehdottaa, että, että erityisesti Keski-Euroopassa, Saksassa ja Itävallassa on käytetty sellaista kattavaa vapaaehtoisuusjärjestelmää, joka on jo vanha juttu. Haluankin esittää, että voitaisiin olla yhteydessä näihin kyseisiin viranomaisiin ja näihin vapapalkointiin. Minä tarjoan tätä kreikkalaisille ystäville, että hekin voisivat yrittää tällaisia, jos te haluatte, tällaisia pilottihankkeita, että vapapalkunnan rakentamiseksi joillakin tietyillä alueilla tai jossakin kunnissa, niin olen olen valmis sitten auttamaan itävaltalaisten vapapalkuntalaisten ystävien kanssa teitä siinä. Kiitoksia. No siinäpä sitten ryhmien nimissä käytetyt puheenvuorot, sitten vuorossa yksittäiset puheenvuorot. Ensimmäiseksi saa edustaja Barnier puheenvuoro kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Luonnollisesti kiitän komissaari Dimasta hänen läsnäolostaan ja hänen vastauksistaan ja huomiostaan, jota hän on kiinnittänyt näihin luonnon katastrofeihin me olemme tehneet paljon yhteistyötä, kun tätä raporttia alettiin laattimaan tästä väestön suojelusta. Esittelin mietinnön 9.5.2006 ja nyt kun näen mitä on tapahtunut sen jälkeen, niin huomaan kuinka ajankohtainen se edelleenkin on tämä raportti, jonka laadin silloin komission aikana. Ei kyseessä ole pelkästään Kreikka, vaan monet muut maat, joita tämä koskee. Kyseessä ei ole pelkästään luonnonkatastrofit, vaan katastrofit, jotka koskevat ihmisiä. Ajatellaan myös merellä tapahtuvia tai teollisuuden katastrofia Tchernobyl tai merikatastrofina Erikan mm, haaksirikko tai tsunami. Me voimme pelätä tsunamia välimerelläkin, aivan kuten oli 1900-luvun alussa, joka tällainen myrsky, joka Messinan kaupungin tuhosi kokonaan. Tällaiset katastrofit tulevat moninkertaistumaan ilmastonmuutoksen vuoksi ja liikenteen lisääntymisen vuoksi. Siksi pitää olla kunnianhimoisempi. Kiitän komissaari Dimassia ja hänen tiimiään koko pääosastolla siitä, että he ovat kehittäneet tällaisen väestönsuojelun mekanismin, mutta on mennyttävä pidemmälle. Niiden maiden kanssa, jotka haluavat tällaista tiivistettyä yhteistyötä. Jos 27 jäsenvaltiota ei halua sitä tehdä, niin voisimme aloittaa vaikka 12 jäsenvaltiosta. Luulen, että määrä tulisi kasvamaan. Kun katson tätä katastrofilistaa, ajatellaan Saksan tulvia vuonna 2002, e, iso pandemia, terrorismi. Siksi komissaari toivoisin, että komissio tekisi aloitteen, ehto, ehdottaisi tiivistettyä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, myös e, yhteistyö ympäristöpääosastojen sekä turvallisuus- ja puolustuspääosaston kanssa on tärkeää. Kiitoksia. Seuraavasti Rova Estrella, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, täällä me jälleen kerran puhumme metsäpaloista, koska joka vuosi metsäpalot tuhoavat osan Euroopan metsistä – nyt kun on ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeminen, tilanne ei näytä yhtään paremmalta. Luonnonkatastrofit, niitä ei voida kokonaan välttää, mutta niitä tulisi kuitenkin ennaltaehkäistä leikkaamalla kasvihuonepäästöjä ja määrittelemällä kunnollista metsäpolitiikkaa, jonka avulla voisimme nähdä, millä tavalla hyödymme metsistä esimerkiksi hiilidioksidin sitojana. Myöskin pitää muistaa, että eurooppalaiset järjestelmät on saatava toimimaan paremmin ja monissa valtioissa on investointu metsäpalojen torjumiseen. Esimerkiksi Portugalissa otettiin käyttöön suunnitelma ja uudelleen järjestettiin alue ja siellä on nyt erityinen budjetti tuli metsäpaloja varten, mutta siltikin meillä on edelleen metsäpaloja. Siksi meidän pitää tehdä enemmän ja paremmin kaikissa jäsenvaltioissa, joissa esiintyy metsäpaloja. Euroopan komission pitää myöskin hyväksyä Euroopan parlamentin ehdotukset erinäisten ratkaisujen yhteydessä. Monissa asiakirjoissa on puhuttu ratkaisuista, tässä viitattiin tähän Bahnielin asiakirjaan, ja parlamentti on myöskin tehnyt erinäisiä ehdotuksia. Ja itse olin esittelijänä luonnonkatastrofimietinnössä, ympäristövaliokunnassa. Ja minäkin tein erinäisiä ehdotuksia. Meidän täytyy myöskin todeta niille jäsenvaltioille, joissa puhutaan rahallisista ongelmista, mitä tulee ongelmiin valtavirtaistaa näitä mekanismeja. Itse asiassa on kalliimpaa korjata asioita jälkikäteen kuin ennaltaehkäistä niitä. Kööpenhaminan kokouksessa meillä pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita ilmaston lämpenemisen seuraamusten torjumiseksi ja komission pitäisi tehdä ehdotus näistä metsävaroista samalla tavalla kuin tulvista. Kiitos. Seuraavaksi Alfonsi Minuutti. Kiitos puhemies. Tänä kesänä Korsikassa on ollut myös vakavia metsäpaloja, kuten Kataloniassa, Sardiniassa, Kanarian saarella ja muualla. Haluaisimme pyytää, että solidaarisuutta Euroopan tasolla, että se taattaisiin solidaarisuusrahaston myötä. Ensimmäinen kysymys on, mitä komissio aikoo tehdä tämän asian suhteen? 23.7. Korsikalla oli kova helleaalto, 44 astetta, kova tuuli ja polttava auringonpaiste. Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen vaikuttavat tähän aikaisempina vuosina. Äh, äh, ilma ei ollut niin kuuma ja ilmastolosuhteet eivät olleet niin äh, huonot. Tuntuu siltä, että tällaiset ilmastolliset olosuhteet pitää voida ennakoida ja varmistaa, että saamme vahvistettua väestönsuojelua, kun ilmat ovat tällaiset, ja että pääsemme iskemään tällaisen metsäpalon alkuvaiheessa, koska muuten on liian myöhäistä reagoida, koko metsä on palanut. Äh, tarvitaan enemmänkin kuin se komissaari äh, pilottihanke, jonka äh, mainitsitte. Tarvitsemme tällaista väestönsuojelua, joka vastaa siihen haasteeseen, jonka kohtaavat kaikki eurooppalaiset luonnon, luonnonkatastrofien edessä, erityisesti metsäpalojen torjunta. Onko normaali, että vuonna 2010 budjetissa ei mainita mitään tästä asiasta? Olemme esittäneet tarkistuksen budjettiin tästä aiheesta ja toivon, että mm, myös EPP-ryhmä Barnier nimissä auttaa meitä tämän aloitteen tekemissä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Tussas puolitoista minuuttia. Yes είναι βαθιά πολιτικό πρόβλημα που με ιδιαίτερη οξύτητα. Metsäpalot ovat poliittinen ongelma, joka on näkyvissä e- erityisesti Portugalin, Espanjan, Ranskan, Italian ja Kreikan kaltaisissa maissa. Vaikutukset ovat kivuliaita näissä maissa, mutta niin kansalaisten kuin ympäristön kannalta. Meidän kokemuksemme Kreikasta ovat seuraavalaiset. Ne palot, joita Etelä-Attikassa on ö, sattunut, ovat tulosta puutteellisista poliittisesta mahdollisuuksista tai poliittisesta tahdosta suojella todellakin metsiä. Ja tämäkin varmasti johtuu myös kapitalistisista eduista, jotka ovat aina etusijalla. Ja tietenkin on tapahtunut tuhopolttoja ja ne kansalaiset, jotka erityisesti kärsivät tästä, ne eivät käsitä tätä. On, on selvää, että kaikenlaiset mekanismit, riippumatta se varustus on, jos ei perustavanlaatuisia syitä selvitetä, niin nämä eivät toimi. Nimittäin se, että, että kun silloin kun maasta tulee tavara, se, jossa kapitalistien intressit ovat etusijalle, jos vain jäädään päälle katsomaan, niin tätä ongelmaa ei saada pois ja planeetta vaan joutuu kärsimään tästä entisestään. 12. syyskuuta 2009 Oiböössä tapahtui jälleen kerran se, että syntyi katastrofaalinen tulva. Tämä yhdistelmä tulipalojen ja tulvien välillä tai johti sitten asiasta toiseen ja tämä aiheutti vahinkoa koko infrastruktuuriin ja niin poispäin. Tämä ei johdu pelkästään sateista, ei ole kysymys pelkästään luonnonkatastrofista. Tämä liittyy siihen, millä tavalla me suhtaudumme maahan ja maaperään. Siksi meidän täytyy ryhtyä viipumatta toimiin, jotta nämä vahingot voidaan todeta ja vahingot voidaan todeta viljelijöiden kohdalla me tarvitsemme metsitystä, jotta todellakin myös vuoristoalueilla ja metsäalueilla tulevaisuudessa saadaan enemmän tehtyä suojelun eteen. Sitä paitsi myös joukot täytyy saada käyttöön. Puhuja keskeytettiin. Kiitoksia. Vaikkakaan meillä ei ole kauhea kiire tänään, niin haluaisin, että puheenjohtajasta pidetään suurin piirtein kiinni kunnioituksesta myös muita kollegoja kohtaan. Seuraava puhe, puhuja on edustaja Mauro, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. budjettiinstrumentti, joka EUlla on käytössä käsitelläkseen tätä hyvin tärkeää aluetta, on varmastikin hyödyllinen. Puhun tässä EU-solidarisuusrahastosta. Vuonna 2007, kun kritisoimme tämän budjetin takaaman instrumentin käyttöä, käytimme sanaa mm-hmm. joustavuus. On tärkeää, että tämän rahaston hallinnoinnissa voidaan käyttää joustavuutta niin, että voimme välittömästi ratkaista päivän polttavia ongelmia. 17 viikkoa vaadittiin, jotta tietoa saatiin näistä katastrofeista. No miksi sitten vastinetta ei saatu tässä ajassa? On tärkeää nähdä tämän asian ulottuvuus, mutta myös sen vaikutukset yksittäisille alueille, jotta voidaan todella ihmisten ja alueiden tarpeisiin vastata Euroopan parlamentissa, erityisesti budjetivaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa on kommentoitu sen suuntaisesti, että neuvosto kiinnittäisi yhä enemmän huomiota näihin asioihin, mutta näyttää siltä, että neuvosto ei kiinnosta. Jos joustavuutta olisi käytössä, pystyisimme hyödyntämään solidaarisuusrahastoa paremmin, se olisi tehokkaampi näiden suurten ongelmien kohtaamisessa. Niitä on tulossa yhä enemmän. Komissaari, pyydän, että otatte huomioon paremmin kappaleet 3 ja 11 päätöslauselmastamme, koska tämä joustavuuselementti on ei sen tietenkään pidä antaa vapaita käsiä jäsenvaltioille, eh, vaan se on keino pyrkiä muuttamaan järkevämpään suuntaan toimintaa niin, että apu saadaan nopeasti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Perillo, kaksi minuuttia. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, todellakin viime aikoina on tapahtunut edistystä, mutta kaikesta edistyksestä huolimatta unionissa palaa metsiä yhä enemmän. Siksi parlamentin päätöslauselma ei ole vain yksi päätösasema muiden joukosta, vaan tämä on erittäin suuri huolenaihe, joka aiheuttaa meille paljon tuhoa. Metsäpalot johtuvat monista syistä, mutta tietysti se johtuu pitkälti myöskin ilmastonmuutoksesta. Jäsenvaltioissa on vastuuta, joissain alueilla on toimittu väärin ja parlamentin on pyydettävä, että komissio toimisi ja käyttäisi kaikki mahdolliset resurssit tähän kysymykseen. Sitten uhrit ja nämä vahingot, joita on tapahtunut ja uudelleen metsitys. Niihin liittyy byrokraattisia ja talousarvioon liittyviä kysymyksiä, mutta meidän täytyy kuitenkin toimia ja meidän pitää muuttaa strategiaa, ottaa enemmän käyttöön resursseja ja meidän täytyy myöskin panostaa ennaltaehkäisyyn. Meidän pitää myöskin pyytää, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa, mutta tämä ei kuitenkaan ole Etelä-Euroopan ongelma, ja ilmastonmuutos ei vaikuta pelkästään joihinkin valtioihin. Se vaikuttaa meihin kaikkiin, ja se on meidän yhteinen ongelmamme. Siksi yksi tärkeimpiä asioita, joita parlamentin täytyy tehdä, on se, että saamme aikaan sen, että Euroopan parlamentti Kööpenhaminan huippukouksessa saa aikaan selkeitä kompromisseja, jotta mahdollisimman paljon voimme vähentää kasvihuonepäästöjä. Metsäpalot tietysti pitkälti johtuvat näistä ja metsäpalot puolestaan lisäävät ilmastonmuutosta. Tämä on nyt haaste parlamentille selvästikin, mutta tämän haaste myöskin komissiolle, mikäli komissio haluaa jatkaa, halua, että Etelä-Euroopan ei ole olemassa eikä vain jatka palamista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lope, kaksi minuuttia. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Ikävä kyllä, tässä ensimmäisessä täysistunnossa meidän täytyy käsitellä tätä ikävää kysymystä. Luonnon katastrofit ja erityisesti metsäpalot. Jälleen kerran pahoittelemme sitä, että tänä kesänä oli niin paljon metsäpaloja, ja, mitkä sit, ja ne johtivat sitten myöskin ihmishenkien menetykseen. 20 henkeä sai surmansa, kaikki minun maassani. Ja haluan siis solidaarisuutta inhimilliselle kärsimykselle, joita nämä katastrofit aiheuttavat. Tämän tyyppiset katastrofit vaikuttavat kansalaisten elämään, heidän taloudellisen tilanteensa, työhönsä, luontoon, kulttuuriperintöön, ympäristöön, matkailuun. Omalla alueellani Tänä kesänä paloi 22 000 hehtaaria ja puolet suojeluilla alueilla. Meidän on vastattava epäilemättä näihin kysymyksiin. Tätä vaativat meiltä kansalaiset. Euroopan toimielimet eivät jälleen kerran voi olla kyvyttömiä löytämään sopivaa ratkaisua näihin ongelmiin. Meidän on pystyttävä auttamaan kärsineitä henkilöitä ja luoda pohjat näiden palaneiden alueiden uudelleen elvyttämiselle. Meidän täytyy tehdä edelleen kovasti työtä ennaltaehkäisyn parissa ja meidän täytyy syventää eurooppalaisia siviilisuojeluprosesseja. Pyydän, että komissio analysoi tilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta voimme kompensoida tähän liittyvät sosiaaliset kustannukset, koska monet ovat menettäneet tuloja ja menettäneet työpaikkansa. Sitten toinen vetomukseni on Espanjan hallitukselle. Espanjahan on tammikuusta lähtien neuvoston puheenjohtaja. Espanjan hallituksen on voitava kertoa näistä asioista myös muille jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy keskittyä kahteen asiaan. Siihen, että solidaarisuusrahastoa uudistetaan. Puheenjohtajavaltio Espanjan täytyy myöskin selkeästi kehittää yhteistä strategiaa Euroopan tasolla ja meidän pitää miettiä ennaltaehkäisyä ja yhteisiä hallintamalleja, joiden avulla voidaan torjua suuria metsäpaloja. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Balzani, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. sosialistien ja demokraattien ryhmän jäsenenä ja kun on nähnyt sen, mitä Italiassa on tapahtunut Ligurian rannikolla Genovan lähellä, meillä on ollut valtavia metsäpaloja, jotka ovat tuhonneet pitkiä, äh, isoja alueita. On todella kiireellistä saada apua Euroopalta, nopeaa välintuloa Tällaisia luonnonkatastrofeja ei pitäisi tapahtua kerta toisensa jälkeen, koska ei pitäisi päätyä tällaisten katastrofien sykliseen uusiutumiseen. Olen varma, että Eurooppa pystyy eh, reagoimaan tehokkaasti suojelemaan näitä, suojele, ja pystyy suojelemaan näitä arvokkaita alueita, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. On totta, että Euroopan eteläosa siellä metsäpaloja on enemmän kuin muualla, mutta osa palannutta e-, Etelä-Eurooppaa on mene, osa menetettyä Eurooppaa koko, koko, kaikille eurooppalaisille. Siksi on saatava hyvin yhtenäinen lähestymistapa äh, poistaa kaikki spekulaatio, joka liittyy näiden katastrofien hoitoon. On varmistettava, että meillä on vähemmän byrokratiaa, kun hyödynnetään sitä rahoitustukea, jota vapautetaan tällaisten katastrofien tapahtuessa. Erityisesti ajattelen solidaarisuusrahastoa. Pitäisi olla helpompaa saada rahoitusta näille alueille. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Krostet, kaksi minuuttia. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitoksia, puhemies. Mä kuuntelin tätä ja vuonna 2001 me halusimme mekanismeja Euroopan tasolla siviilihallintaan New Yorkin terroristiiskujen jälkeen. Sitten loimme rahaston ja sitten meiltä tuli Vahnian mietintö ja siinä korostettiin sitä, että meidän pitää olla solidaarisia. No nyt tämä solidaarisuus kyllä toimii, mutta sen pitäisi olla tehokkaampaa. Sen pitää olla tehokkaampaa, jotta voimme siirtyä isompaan vaihteeseen. No sitten kahta asiaa pitää kehittää. Ensinnäkin aktiivisuus. Aktiivisuuden avulla me ja kaikki ne, joita tämä koskee, me valittelemme sitä, että menettelyt ovat liian pitkiä ja toteutus kestää liian kauan. Mutta silloin, kun kyse on metsäpaloista, pitää toimia hyvin nopeasti. Eli epäilemättä meidän pitää toimia joustavammin tässä toteutuksessa koska aika on kallista näissä tapauksissa. No, sitten ennaltaehkäisystä ei puhuta riittävästi, koska kyse on toissijaisuusperiaatteesta. Eli sanotaan, että jäsenvaltioiden on päätettävä näistä asioista. Mutta sitten kun metsäpalot tuhoavat biodiversiteettiä ja ympäristöä, ja kun ne koskettavat kaikkein arvokkainta, eli omaisuutta, taloja, ikävä kyllä tässä myöskin menetään ihmishenkiä ja meidän on pakko varautua tällaisiin tapahtumiin. Tämän on loputtava ja meidän täytyy myöskin olla rahoitusta. Eli meillä pitää olla parempi talousarvio, jotta pystyisimme toimimaan tässä eurooppalaisessa mekanismissa tehokkaammin. Eli meidän pitää pitää huolta siitä, että meidän budjettimme todellakin ottaa huomioon nämä ongelmat. Tämä vaatii myöskin meiltä täsmällistä lähestymistapaa maatalous- ja metsäpolitiikassa, ja siitäkään ei puhuta riittävästi. Eli ennaltaehkäisy, aktiivisuus ja resurssit. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta metsäpalat Euroopassa eivät enää olisi näin tuhoisia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Senis kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί... Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Jo vuosia Etelä-Eurooppa on kärsinyt metsäpaloista. Ja tämä kaikki tapahtuu niin kutsutussa teollistuneessa maailmassa, kehittyneessä maailmassa. Tämä on riski koko planeetallemme ihmiset eivät osaa reagoida näihin ongelmiin, tarvitsemme kunnon politiikkaa Euroopan tasolla, jotta voidaan ennaltaehkäistä tällaisia metsäpaloja. Katsomme tilannetta Kreikassa ja minkälaisia vaik- vakavia vaikutuksia luonnonkatastrofilla on ollut. Tarvitsemme parempaa väestönsuojelun koordinaatiota, palotorjunnan koordinaatiota ja tehokkaita toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseen. Erityisesti kun ajattelemme metsäpaloja, jotka riehuvat äh, suurten kaupunkien lähellä tai matkailukohteiden lähellä, se on järkyttävää. Ihmiset rakentavat nopeammin talonsa uudelleen, kun kuin mitä hallitukset pystyvät tekemään tämän tilanteen hallitsemiseksi. Tarvitsemme ajattelutavan muutosta. Meidän on opittava siitä viestistä, joka on lähetetty suojeltava Euroopan metsiä. On katsottava myös metsittämistä erityisesti ilmastonmuutoksen yhteydessä. Se on elintärkeää. Tarvitsemme Euroopan tason yhteistyötä metsäpalojen torjuntaan erityisesti näillä erityisen herkillä alueilla. Kööpenhaminan yhteydessä on myös varmistettava, että me kehittyneet maat pystymme aikaan saamaan sellaisia määräyksiä, jotka antavat metsillemme paremman suojan tulevaisuudessa. Meidän on varmistettava, että omat Euroopan metsämme saavat paremman suojelun. Next. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Piper, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Metsäpalojen ulottuvuus ylittää todellakin pienten jäsenvaltioiden mahdollisuudet erityisesti siellä alueella, missä alueet ovat erityisen kuivia parlamentti on esittänyt solidaarisuutta. Me kehotamme neuvostoa ryht- vapauttamaan solidaarisuusrahaston varat viipymättä. Alueet tarvitsevat varoja kipeästi jälleenrakennuksen ennaltaehkäisyys. Solidaarisuusrahasto yhdessä maatalouspolitiikan kanssa voisi auttaa kestävällä tavalla. Muilta osin pallotorjunta kuuluu kansallisen, kansallisen vastuun piireen. Tiukemmat rankaisut, rangaistukset, jos tällainen tuhopoltto on todistettavissa, meidän täytyy tehdä enemmän. Mutta myös Euroopan täytyy tehdä enemmän. Ennen kaikkea me tarvitsemme parempaa koordinaatiota. Euroopan palokuntien tietämys täytyy saattaa näiden alttiiden alueiden käyttöön. Me tarvitsemmekin parempia sääntöjä rajoittavassa toiminnassa. Siksi me odotammekin ehdotuksia komissiolta kuitenkin ilman, kuitenkin kuitenkin puuttumatta kansallisvaltioiden, jäsenvaltioiden ää, toimivaltaan. Se on minusta erityisen tärkeää. Eurooppalaiset palokunnat ja eurooppalaiset lentokoneet, niitä voidaan ajatella, mutta vasta siinä vaiheessa, herrat, kun kaikki kansalliset mahdollisuudet on, on käytetty optimaisella tavalla hyväksi ja kun taloudellinen apu ryhtyy todellakin puremaan. Minusta keskustelu katastrofisuojelusta Euroopan toimivallassa on ennen aikaista. Meidän täytyy ensin ottaa ensin askel sitten tästä toinen. Ja tärkeää on kuitenkin auttaa Euroopan tasolla itsensä auttamista solidarisuusrahastolla, koulutuksella ja paremmalla Euroopalla koordinoinnilla. Paljon kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia, Rova Ajala. Seuraavaksi olkaa hyvä minuutti. Kiitoksia. Aloiseksi haluaisin ilmaista solidaarisuutemme uhreille ja heidän omaisilleen. Joka kesä meidän täytyy pahoitella tätä tilannetta. Ja on ihan tärkeämpää, että Euroopassa olisi kunnollinen väline, joka olisi tehokas. Ja ehkä, no ehkä siksi, että itse tulen matkailu- ja kuljetusalalta. Eli ehkä komission jäsen, ehkä meidän pitäisi miettiä jotain samantyyppistä, toimintasuunnitelmaan Euroopan tasolla, jolla olisi strategioita ja jotta voisimme toimia nopeasti, samoin kuin tapahtuu tie liikenneonnettomuuksien osalta. Ja myöskin ammatti-ihmiset, heidän koulutuksensa, työolosuhteensa, ja mielestäni tämäkin on tärkeää, tiedotus ja ennaltaehkäisyn kulttuuri. Se nyt saadaan aikaan pikkuhiljaa tieliikenteessä, ja sama pitäisi tehdä metsäpalojen osalta. Koordinaatiota pitää parantaa ja no, Espanjan hallitus on lähettänyt lentokoneita alueelle ja se on osaltaan osallistunut tähän koulutukseen. Ja olen iloisia siitä, että tämä pilottihanke, joka liittyy metsäpalojen torjuviin lentokoneisiin, vihdoinkin tämä saadaan aikaiseksi. Mutta Meillä on vielä esimerkiksi solidaisuusrahasto ja lainsäädäntö vielä jumissa neuvostossa, ja mielestäni niistä olisi kyllä erittäin paljon hyötyä. Kiitos. Muchas gracias, Mr. Franco, Kiitoksia, edustaja Franco, kaksi minuuttia. Monsieur le Président. Puhemies, komissaari, hyvät kuulijat. Tänä kesänä jälleen kerran Marseissa, Korsikalla – Italiassa, Espanjassa, Välimeren rannikolla, metsät Kreikassa yli 400 000 hehtaaria metsää tuhkana tuuleen. Merkittäviä tuhoja, joita on hyvin vaikea korjata. Menetettyjä ihmishenkiä, menetettyjä elinympäristöjä järkyttävä toteamus vuodesta toiseen. Ja kun, kun tiedämme, miten se moninkertaistaa ilmastonmuutoksen vaikutukset, meidän on parannettava ponnistelujemme koordinaatiota ja saatava palotorjunta voimavarat yhteiseen käyttöön. Toivon, että tämä Eurovälimeren yhteistyö metsäpalotorjunnassa tehostuisi ja tervehdin niitä aloitteita, joita on jo tehty, erityisesti tämä eurooppalainen mm-hmm. metsäpalotietojärjestelmä, joka on pilottihanke. Haluaisin, että solidaarisuusrahastoa uudistettaisiin sillä tavalla, että siitä tulisi tehokas väline, jolla kriisejä ratkaistaan ja saadaan myös vahvistettua eurooppalaisia palotorjuntavoimia aivan kuten Michel Barnier ehdotti jo vuonna 2006, jotta voidaan kaikkien 27 jäsenvaltion alueella toimia yhtä hyvin kuin Euroopan unionin ulkopuolella. Metsäpaloongelmien lisäksi meillä on vaikeuksia tietojenvaihdossa, käytännön kokemusten vaihdosta, en, ennaltaehkäisyssä ja haluaisin viitata eh, oman departementtini vapaaehtoistoimintoon ja

Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mato, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente, señor comisario. Kiitoksia. Metsäpalo on tragedia, jos ajatellaan ihmisiä ja jos ajatellaan ympäristöä, taloutta ja sosiaalisia kysymyksiä. Ikävä kyllä olen joutunut hyvin läheltä kokemaan näitä tragedioita tämän kesän palot Palmasaarella Kanarialla. Eli olen iloinen ja uskon, että pystymme hyväksymään tämän päätöslauselman yksinimisesti. Se on päätöslauselma, joka on hyvin täydellinen ja johon on tehty paljon panostusta. Ja erityisesti ensinnäkin siinä muistetaan uhreja, kaikkia uhreja, ja siinä myöskin kunnioitetaan niitä, jotka sammutustöissä tekevät vapaaehtoistyötä. Mutta myöskin täytyy miettiä sitä, kuinka tärkeää on aavikoituminen, kuivuus ja valo, metsäpalojen laajentuminen. Sadat tuhannet hehtaarit tuhoutuvat vuosittain. Meidän täytyy myöskin miettiä syitä, jotka pahentavat näitä syitä. Esimerkiksi se, että metsien läheisyydessä olevia peltoja hylätään, ja se on silloin pyromaaneille hyvää maaperää. Meidän täytyy toimia tehokkaasti, ja komission on mietittävä strategiaa, jolla voimme ennaltaehkäistä näitä riskejä. Meillä pitää olla strategia, joka on tehokas, jotta voimme torjua luonnonkatastrofeja. Ja meidän pitää myöskin olla pöytäkirja yhtenäistä toimintaa varten. Mutta myöskin tuet ovat tärkeitä, jotta voimme palauttaa tuotantokapasiteettia ja jotta voimme kompensoida sosiaalisia kustannuksia. Ja on tärkeää, ja komission jäsenkin tämän sanoi, koordinoida asioita. Meidän täytyy koordinoida toimintaa eri välineiden välineyhteisöissä, yhteisössä, rakenne- ja rahastot, solidarisuusrahasto, Siihen tarvitaan selkeästi uudistamista ja joustavuutta. Ja myöskin pitää olla esimerkiksi Life Plus-kaltaisia välineitä. Tämä on mekanismi, josta on puhuttu, eli nopean toiminnan mekanismista. Meidän täytyy miettiä ratkaisuja hänen ongelmiin, ja todellakin toivon, että tämä päätöslausmehdotus on askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi on edustaja Fernandes, kaksi minuuttia. Muito obrigado, senhor presidente. Kiitos puhemies. Kiitos komissaari, hyvät kollegat. Nyt on aika osoittaa solidaarisuutta ja nyt on myös mahdollisuus ja itse asiassa se on meidän velvollisuutemme tehdä yhteistyötä, sopeuttaa asioita ja tehostaa asioita. Tietenkin tämä koskee Euroopan solidaarisuusrahastoa. On varmistettava, että sitä oikeasti käytetään, sitä käytetään oikea-aikaisesti niin, että sen avulla voidaan todella hallita näitä katastrofeja. On parannettava myös metsäpolitiikkaamme. Tarvitsemme eurooppalaista metsäpolitiikkaa, jonka tavoitteena on oltava arvostaa metsiämme samalla kun estämme, torjumme näitä metsäpaloja. On monia jäsenvaltioita, kuten Portugalissa, jossa ei ole edes kunnon rekisteriä, jossa jokainen metsäpalsta ei ole rekisteröity, ei aina tiedetä, kuka on maanomistaja esimerkiksi. Se vaikeuttaa asioita, kun puhutaan eh, ennaltaehkäisevästä strategiasta ja metsäpolitiikasta. Lisäksi minulle heräsi kysymys aiheesta, että miksei voitaisi ottaa palotorjunta ja metsäpolitiikka osa talouskehityspolitiikaksi ja e- Euroopan elvytyspolitiikaksi, jos tarkoituksena olisi edistää tällaista metsien hyvinvointia ja käyttää paremmin puuvarojamme, joita korjataan eh, erilaisiin taloudellisiin tar- tar- tarkoitukseen, vaikka biomassaksi, Olisimme parempia ympäristönkin ystäviä, me suojelisimme metsiä, mutta samalla loisimme myös työpaikkoja. Ja tämähän on tällä hetkellä hyvin tärkeä tavoite Euroopan unionissa. Kiitoksia. Edustaja Van Nistelrooy, kaksi minuuttia. Very much. Kiitos puhemies. On hyvä, että tänä parlamentin ensimmäisen istuntopäivänä puhumme katastrofeista, katastrofeista Etelä-Euroopassa. Kiitän kollegoita, jotka ovat tehneet työtä tämän tekstin eteen. Niin tämä on hyvä päätöslauselma. Ja tietenkin tämä on asia, joka koskettelee kaikkia. Erityisesti tämä koskettelee kansalaisia. Sehän nähtiin vaaleissa. Solidaarisuus on tärkeä asia. Nyt Etelä-Euroopassa on metsäpaloja, mutta talvella on toisenlaisia tilanteita. Silloin löytyy tulvia, senkin tiedämme aluepolitiikasta olemme usein puhuneet ja silloin olemme puhuneet solidaarisuuden ja sen rahaston parantamisesta. Me olemme puhuneet uusista välineistä. Ei. Me haluamme, että nykyisiä instrumentteja välineitä käytetään paremmin ja tehokkaammin. On aika kummallista koko tämä juttu, komissari Dimas. Nimittäin meillä täällä parlamentissa on selvästi sanottu, millä tavalla voitaisiin parannuksia tehdä, mutta neuvosto sen kuva jarruttaa. Jo kahden vuoden ajan neuvosto on jarruttanut. Kysymys onkin siitä, että saadaanko liikehdintä aikaa, tapahtuuko jotakin. Saadaanko, on puhuttu sammutuslentokoneista, ja tätä on parlamenttikin vaatinut, mutta mitään ei ole tapahtunut. Onko tämä edes edistys, edistys, esityslistalla neuvostossa? Miten oikein tapahtumassa? Ja väestönsuojelu ja väestönsuojelujoukot, Entäpä siitä? mitä siinä tapahtuu? No, no tietenkin hyvien käytänteiden vaihto, vaihto ja tällaisten ryhmittömien käyttö ympäri Eurooppaa, se on tärkeä juttu, kyllä, hyvä niin. Eihän tietenkään kaikkea voida hoitaa keskitetysti, vaan niitä täytyy hoitaa hajotetusti jäsenvaltioissa, mutta meillä on rakennerahastoja, miksi emme aloita sillä, että, että elvytyssuunnitelma voisi näkyä myös tässä, jolloin voitaisiin panostaa metsiin. Tätä olemme vaatineet päätöslausemassa. Kiitoksia. Antonia Kansiaan, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Presidente. Eh, Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. EPPn päätöslauselmaa jonka nimi on Luonnonkatastrofit. No, siinä on kuitenkin muutamia kohtia, joihin haluaisin puuttua. Ja ne eivät ole mukana päätösasumassa, mutta olen kattanut nämä kohdat tarkistuksin päätösauselmaan. Meillä on nyt hiljattain tapahtuneita katastrofeita Veneton alueella, esimerkiksi Italiassa – Siellä oli maanvyörymiä ja erittäin rankkaa säätä. Eli nyt ei puhuta pelkästään metsäpaloista, koska metsätulvat, äh, kesätulvat eivät myöskään ole mitään uutta. Eli tulevaisuudessa on hyvin paljon muutoksia ilmastonmuutoksesta johtuen ja ilmaston lämpenemisestä johtuen. Meidän pitää siis varmistaa, että meillä on tarvittava infrastruktuuria, jotta voimme ennaltaehkäistä näitä ongelmia. Ja muussa tapauksessa ainakin meidän pitää pystyä toimimaan nopeasti ja rajoittamaan vahinkoja, oli kyse sitten metsästä tai jostain muusta alueesta. Luonnonkatastrofit liittyvät usein myöskin ihmisen toimintaan ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on oikeat rankaisut käytössä silloin, kuin katastrofien takana on tahallinen toiminta. No sitten solidaarisuusrahastoa todella pitää voida käyttää, mutta myöskin on tärkeää, että tätä laajennetaan muihinkin katastrofeihin. Meidän pitää keskittyä eri rahastoihin, eri katastrofien osalta, ja meidän pitää paremmin koordinoida ja toimia joustavasti. Ja Mauro tästä jo puhuikin. Kiitoksia. Edustaja Kansian olikin viimeinen puhuja tällä listalla. Nyt on, meillä on Catch the Eye-vaihe meneillään. Havaitsen, että edustaja McInnes pyytää puheenvuoroa. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Kuuntelin keskustelua toimistossani meillä Irlannissa. Onneksi ei kärsitä samanlaisista metsäpaloista kuin etelässä Euroopassa. Tuli kaksi ajatusta mieleen. Ensinnäkin täällä usein keskustelemme vain niistä asioista, jotka koskevat vain omia maitamme. Ja koska keskustelemme Irlannista nyt Lissabonin sopimuksesta, jossa puhutaan solidaarisuudesta Euroopan unionin laajuisesti, minusta meidän pitäisi rikkoa tällainen perinne. Meidän pitäisi puhua enemmän sellaisista asioista, jotka koskevat muita jäsenvaltioita niin, että tuntisimme suurempaa solidaarisuutta tämän edustuslaitoksen jäsenten välillä. Haluaisin esimerkiksi, että muutkin ihmiset ottavat esille sellaisia huolia, jotka koskevat minun irlantilaisia kansakansalaisia, niin ne varmasti tällaiset puheenvuorot auttaisivat kansalaisiamme ymmärtämään, että me kaikki olemme vastuussa toinen toisistamme. Tämä on ollut yksi epäonnistuminen Euroopan unionissa, ja tämä on se, joka vaikeuttaa keskustelua Lissabonin sopimuksesta maassani. Minä haluan ilmaista siksi solidaarisuuteni Euro- eteläisen Euroopan ongelmille. Meidän on katsottava ennaltaehkäisyä yhä enemmän, estettävä pyromaanien toiminta ja saada helpommin solidaarisuusrahaston rahat käyttöön. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten edustaja Lopes, minuutti, olkaa hyvä. Señor presidente, komissaari. Kiitoksia puhemies, komission jäsen Dimas. Olen europarlamentin jäsen nyt ensimmäistä kertaa. Ja 7. kesäkuuta minut valittiin, mutta tästä käy jo selville, että tämä asia palaa aina esityslistalle joka syyskuussa. Erityisesti Etelä-Eurooppa kärsii metsäpaloista Italia, Ranska, Kreikka, Espanja. Täällä mainittu tuhoisa metsäpaloala Palman saarella, Kanarian saarilla. Ja siellä olen kasvanut ja syntynyt. Mutta meidän täytyy muistaa, että vaikka se on Etelä-Euroopassa erityisen vakava ongelma, meidän täytyy tehdä yhteys myöskin kansalaisiin. Mitä Eurooppa merkitsee? Mitä lisäarvoa meillä on Euroopassa? Eurooppalainen lisäarvo liittyen ennaltaehkäisyyn eurooppalaista lisäarvoa koordinoinnissa komission, neuvoston ja myöskin parlamentin välillä. Ja meidän pitää tehdä yhteistyötä myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Ja meidän pitää löytää myöskin eurooppalaisia ratkaisuja. Ja siksi on tärkeää, että meidän keskustelusta siirrymme toimintaan ja käytämme solidaarisuusrahastoa. Tätä vielä ei ole tehty mutta meidän pitää todellakin toimia tulevaisuudessa toisella tavalla, kun tulee tällaisia hätätilanteita, kuten tänä kesänä oli, johtuen ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä. Kiitoksia. Edustaja Figueredo, minuutti. incêndios florestais. Metsäpalot ovat vitsaus joka koskee joka kesä Etelästä Eurooppa, Kreikka, Italia, Espanja, Portugali, on ryhtävä kaikkiin toimenpiteisiin, joilla voidaan kääntää tämä kelkka toiseen suuntaan. Se uhkaa kaupunkeamme, luontoamme, metsiämme ja eläimistöämme. Lisäksi ihmishenkiä on menetetty. Nyt on kohdottava tämän vitsauksen eh, haasteet. On estettävä maalta muuttoa ensinnäkin. On rehellisesti katsottava yhteistä maatalouspolitiikkaamme ja käytävä käsiksi tähän ennaltaehkäisyyn katsottava maatalouden ja maatalouden harjoittamisen monimuotoisuutta. Välimeren alueella olisi edistettävä tätä perhe- Ähm, viljely, viljelysten ylläpitoa niin, että perheet voivat jäädä maaseudulla asumaan ja tällä tavalla voidaan estää tämä metsäpalojen vitsaus. Madame Benara. Kiitoksia. Seuraavaksi Benan Rapop, minuutti. Cher collègue, je suis satisfait. Hyvät kollegat, olen iloinen siitä, mitä komission jäsen Dimas sanoi tästä aiheesta, ja erityisesti hän korosti apua Mantereemme raja alueella Jos ajatellaan Välimeren prosessia ja ympäristön suojelua Välimeren alueella, tämä hätäapu on seurausta asiantuntijoiden työstä tällä alueella. Kiitoksia. Thank you. Thank you also. Kiitoksia, että piditte myös ajasta kiinni. Ja lopuksi edustaja Luan. Mulțumesc, domnule președinte. În vara acestui an, Portugalia, Spania, Franța, Italia și Grecia s-au confruntat cu incendii. Portugali, Ranska, Kreikka ja muut ovat joutuneet kestämään kauheita metsäpaloja. Kreikassa metsäpalot ovat vaarantaneet noin 21 000 hehtaaria siellä on tuhoutunut taloja ja meidän pitää toimia koordinoidusti Euroopassa. Ranska, Kypros lähettivät lentokoneita torjumaan metsäpaloja ja eurooppalainen strategia on ilmeisesti ollut oikea strategia ja siitä on ollut hyötyä. EUn solidaarisuusrahastoa voidaan käyttää tämän tyyppisissä tilanteissa. Meidän täytyy vastata tietyistä kuluista, jotta voimme uudistaa infrastruktuuria ja voimme tarjota ihmisille suojaa ja voimme toimia laajemmin. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että me tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, jotta voisimme käyttää näitä varoja. Omassa maassani esimerkiksi viime vuonna heinäkuussa oli luonnonkatastrofeja ja nyt tämän vuoden syyskuussa varoja ei vieläkään ole toimitettu Romanian hallitukselle. Mielestäni tulevaisuudessa meillä on oltava todellista kestävää metsäpolitiikkaa ja me tarvitsemme kunnollista interventiopolitiikkaa. Kiitos. Finally, I would like to... Kiitoksia. Lopuksi pyytäisin komissiota, komissari Dioasi esittämään loppupuheenvuoronsa. Kiitos puhemies. Haluaisin esittää parlamentin arvostetulle jäsenille kiitoksin näistä tärkeistä puheenvuoroista tässä tämänpäiväisessä keskustelussa ja oikein hyvistä ajatuksista ja ideoista, joita olette esittäneet siitä, mitä te olette ehdottaneet. Poikkeukselliset olosuhteet aiheuttavat inhimillisiä kustannuksia ja ympäristökustannuksia – ilmastonmuutoksen myötä, niin kuin kollegat Sitten että tulevaisuudessa tulemmekin kokemaan enemmän tällaisia tapauksia ja tulee olemaan suurempia katastrofeja, eikä pelkästään metsäpaloja, jotka eivät enää rajoitu Etelä-Eurooppaan, vaan jotka näkyvät myös Keski-Euroopassa ja äh, ehkä myös Pohjois-Euroopassa. Tulee olemaan muitakin nuolunno-katastrofeja kuten tulvia. Ja siitä syystä onkin tärkeää, että että me, me parannamme Euroopan tason varoja, niiden käyttöä, jotta saadaan todellakin lisäarvoa. Tämä on myös osoittautunut oikeaksi tämän kesän äh, paloissa, nimittäin että yhteisö on velvollinen äh, reagoimaan näihin katastrofeihin paremmin, vaan että se myös parantaa ennaltaehkäisyä. Tämähän tuli esille monissakin puheenvuoroissa Minun täytyy palauttaa mieliin, että helmikuussa komission tiedonannossa puhuttiin luonnonkatastrofien ennaltaehkäisystä ja katastrofista, jotka johtuvat ihmisen, jotka ovat ihmisien aiheuttamia. Silloin komissio teki useitakin ehdotuksia, me odotamme parlamentilta kommentteja tähän ja myös neuvostolta. Uskon, että tämä parlamentti, teidän parlamenttinne, ei varmastikaan äh, tule pyörittelemään peukaloitaan. Me tarvitsemme kannustimia ja tämä tulee näkyviin myös tässä päätöslauselmaluonnoksessa, josta Euroopan parlamentti on äh, äänestämässä seuraavassa istunnossa. Minä äh, kiitän tästä tehdystä työstä. Haluan myös painottaa sitä, Niin. Mm. Monet ovat puhuneet ilmastonmuutoksesta täällä ja tarvittavista sopeutumistoimista. Ja tässä on ehdotettu myös rakennemuutoksia yhteisön metsästrategiaan. Tämä tietenkin nostetaan esiin sellaisia näkökohtia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen – näin ollen nämä täytyy ottaa sille ilmasto- metsäpalokeskustelussa. Täytyy sanoa, että komission esittämä tiedonanto on tärkeä. Tämähän esitettiin viime viikolla, jossa oli kysymys nimenomaan rahoituksesta. Niin, niin, niiden sopimusten suhteen, joita tullaan tekemään Kööpenhaminassa. Näihin kuuluu paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät sopeutumiseen ilmastonmuutokseen. On erityisesti tämä koskee kehitysmaita. Tässä tarvitaan toimia, jotta niissä maissa pystyttäisiin saamaan ilmastonmuutos hallintaan, jotta nämä alueet myös pystyvät puuttumaan paremmin ilmastonmuutoksen seurauksiin. Olen ehdottanut, että ei puhuta vaan pelkästään vuodesta 2013, vaan että meidän pitäisi vuodesta 2010 lähtien aloittaa ja toivonkin, että Euroopan parlamentti, tai äh, toivon, että Euroopan neuvosto syksyllä pystyy sopimaan tästä, että varat saataisiin käyttöön niin, että nämä, näihin toimiin voidaan ryhtyä viipymättä, jotta nämä maat myös näkisivät, että Euroopan unioni ja muut teollisuuskansakunnat todellakin tarkoittavat sitä, mitä ne ehdottavat. Hyvin paljon on puhuttu minusta hyvin tärkeästä asiasta, joka on aivan oikein, mitä olette sanottu, nimittäin mikä on yhteisön varojen rooli. Asetus, joka koskee maaseudun ja maatalouden kehitystä ja toisaalta aluekehitysrahasto antavat mahdollisuuksia antaa tukea kansallisille ennaltaehkäisytoimille. Komissio tulee käyttämään mahdollisuuksiaan, jotka liittyvät solidaarisuusrahastoon, jotta tässä voitaisiin tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja. Kuulin myös jonkun erään sano, puhuneen siitä, että, että tämä komission, komission toiminta pitäisi olla välitöntä, se pitäisi tapahtua heti. Tähän liittyy kaksi asiaa. Tässä ei tullut aivan selväksi se, millä tavalla nämä erotetaan toisistaan. toisistaan. Yhtäältä on kysymys yhteisön suojamekanismeista ja toinen asia liittyy solidarisuusrahastoon, josta aina on, puhuttiin. No, nyt kun lähdetään käynnistämään väestönsuojelumekanismeja ja väestönsuojelujoukkuja, senhän täytyy tapahtua oikea, siis ikään kuin on time oikea-aikaisesti, sinne, että äh, tunnin sisään nämä mekanismit voitaisiin käynnistää, äh, jonka Kreikan kohdalla nämä lentokoneet saatiin välittömästi liikkeelle ja seuraavana päivänä ne olivat toimintavalmiita. Tämä, tämä, tämä on välitöntä liikekannallepanoa tietyllä tavalla ja tämä samantyyppinen tilanne kuin tsunami tai Katriinan tärkeää on ryhtyä välittömästi aputoimiin paikan päällä. Μηχανισμού πολιτική προστασία on πάρα πολλοί, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και το έργο το οποίο Täällä on paljon puhuttu näistä toimista, näistä nopeista äh, toimista. Viime aikoina on puhuttu myös myönteisistä mahdollisuuksista. Ja Tätä kaikkea täytyy tietenkin laajentaa niin, että voidaan suojella kansalaisia, ympäristöä ja tietenkin myös kansalaisten omaisuutta. No, sitten solidaarisuusrahastosta. Äh, täällä puhuttiin asiasta aivan oikein. Tässä tarvitaan joustavuutta, äh, pitää paikkansa. Meidän täytyy toimia mahdollisimman ripeästi koska solidarisuusrahaston filosofiaan kuuluu se, että, että pitäisi voida vapauttaa kiireisesti tarvittavia varoja silloin, kun syntyy luonnonkatastrofin aiheuttamia vahinkoja. Siksi onkin loogista, että komissio toimii viipymättä ja että jäsenvaltiot ja kansalliset tai alueelliset tai paikalliset yksiköt tai muut pystyvät ryhtymään toimintaan, jotta sitten näitä varoja voidaan myös maksattaa. Mutta vuoden sisällä täytyy tapahtua myös säädöstasolla jotain. Tämähän on loogista. Mutta pitää varmasti paikkansa, että me tarvitsemme tässä lisää joustavuutta valitettavasti aikaa ei kovin paljon ole tähän tärkeään asiaan, mutta haluan vielä puuttua yhteen asiaan, josta, joka tuli esille useassakin puheenvuorossa, nimittäin tähän elvytyspohjelmaan. On varmastikin oikein, että, että nämä toimet liittyvät äh, äh luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyyn – ehkäpä tähän voitaisiin sisällyttää sellainen, että, että niitä käytetään ensi vuonna. Tästäkin keskustellaan. Joka tapauksessa tämä hyödyttäisi taloudellista toimintaa, työllisyystilannetta, mutta se olisi hyödyllistä myös siinä mielessä, että rahoja voitaisiin käyttää myös alueiden saneeraamiseen ja äh, jälleenrakentamiseen. Ja tällä voidaan äh, kattaa myös muita vahinkoja. Lopuksi vielä toteaisin, että luonnon äh, katastrofien, kuten metsäpalojen aiheuttamat vahingot ja myös sotilastoimet koska sotilaathan ovat myös ryhtyneet toimintaan unionin alueella, kun tapahtunut maanjäristyksiä tai tulvia tai muita katastrofeja. Esimerkiksi aikanaan, kun Libanonista tuli pakolaisia, jotka piti saattaa turvaan, nämäkin joukot voivat olla tärkeässä asemassa näissä toimissa. No nämä vaarat ja uhat, niitä ei voida täysin kitkeä pois mutta niihin voidaan puuttua solidaarisella toiminnalla ja nopealla toiminnalla, nopealla reagoimisella tällaisiin katastrofeihin. Ja komissio pyrkii vahvistamaan yhteisön toimia, jotta kansalaisia voidaan suojella ja ympäristöä voidaan suojella. Palauttaisi vielä mieliin sen, että on hyvä, että parlamentti tukee näiden varojen käyttöä näiden välineiden käyttäjät, jotka suojavat kaikkia kansalaisia. Kiitän komissiota siitä, että se on antanut näin äh, seikkaperäiset vastaukset tähän kysymykseen. Kiitoksia. Keskustelu tästä asiasta on päättynyt. Äänestys on keskiviikkona ja luulenpa, että voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka on komission julkilausuma vaakauppasopimuksesta Etelä-Korean kanssa ja sen vaikutuksesta Euroopan teollisuuteen. Ja pyydänkin Rova Ashtonia käyttämään puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President. Kiitoksia puhemies. Hyvin paljon potentiaalia uusille vientimahdollisuuksille on Aasian markkinoilla. Siellä on paljon kasvua, mutta myöskin korkeita kavanesteitä.